Okay, colleagues, we're a little bit late because we were... Kollegat, olemme hiukan myöhässä, koska olimme toisessa rakennuksessa. Olen todella iloinen siitä, että kollega Memoris Bonga on täällä jälleen mukana, mutta tässä nyt vähän kuin juoksetamme häntä rakennuksesta toiseen kohta 27 aiheena on merentakaisten maiden ja alueiden Ähm, assosiaatiopäätös. Kysymys on uudesta päätöksestä, jolla annetaan päätöskehys, kun kysymys on meren takaisista maista ja alueista sekä myöskin Grönlannista. Olen todella iloinen siitä, että Moris Ponga, joka on tässä asiantuntija, on myöskin esittelijä tässä asiassa. Ja kuulemisvaiheessa 203 perustamisen artiklan mukaan neuvoston täytyy saada parlamentin lausunto ennen kuin se voi tämän päätöksen hyväksyä. Ja syyskuun kokouksessamme komissiota pyydettiin esittelemään neuvoston päätösluonnos ja olemme kuulleet myöskin Oktalta, meidän takaisten maiden alueiden järjestöltä näistä kysymyksistä. Monia asioita tuli esille ja koska nämä MM-alueet ovat siis täysin haku kun kysymys on temaattisista ohjelmista, ja tästä uudesta NDICI-instrumentista, niin silloin meidän täytyy todellakin tästä asiasta keskustella. Anna puheenvuoron heitissä kärkeen herra Pongalle, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin esitellä teille tänään mietintöluonnoksen, joka koskee uutta meidän takaisin alueiden assosiaation päätöstä. Kuten tiedätte, kyseessä on aihe, joka on hyvin lähellä omaa sydäntäni. Olen oikein iloinen ja tyytyväinen siitä, että komissio on nyt hyväksyn, ehdottanut seuraavaksi monivuotisiksi rahoituskehyksiksi tällaista erityistä MMA osastoa. Tätä Euroopan parlamentti on pyytänyt jo vuosia ja on hyvä, että näin nyt todella tehdään. M-maat eli merentakaiset maat ja alueet eivät ole kehitysmaita, vaan eurooppalaisen perheeseen kuuluvia alueita, joilla on vaikeuksia ja haasteita, kun ne pyrkivät pääsemään kestävän kehityksen tielle. Komission ehdotuksessa otetaan huomioon Brexit ja huomioidaan näin ollen kumppanuus 13 MMA-aluetta varten Karibian, Atlantin, Ar- Jäämeren ja työ, Tyynenmeren sekä Oseanian alueilla. Tämä ehdotus on hyvin korkealaatuinen ja haluaisin siitä onnitella komissiota. Minusta kuitenkin tuntuu, että joitakin osia siitä voidaan vielä parantaa ja tästä syystä olen tehnyt 87 tarkistusta sen jälkeen, kun olen kuullut MMA-alueita, kansalaisen yhteis, kansalais, yhteiskuntaa ja näitä eri sidosryhmiä. Esittelen nämä neljä tärkeintä asiaa. Ensinnäkin halusin var- vahvistaa tämän Euroopan unionin ja MMA-alueiden välistä poliittista kumppanuutta. Tämä kumppanuus on y- ainutlaatuinen ja hyvin tärkeää, että nämä alueet ovat mukana määrittelemässä ja tätä toteuttamassa eurooppalaisia strategioilla niillä alueilla, joissa ne itse sijaitsevat. Edelleen Euroopan parlamentti kansalaisten, Euroopan kansalaisten edustajana ja näin ollen myös MMA-alueiden kansalaisten edustajana pitäisi olla paremmin mukana prosessissa. Toinen ko- kohtani. Olen iloinen tämän välineen budjetoinnista, mutta olen pahoillani siitä, että komission ehdotus ei ole riittävän avoin, kun ajatellaan varojen jakamista eri alueiden välillä ainoastaan Grönlantia koskeva budjetti on eritelty 12 muun alueen osalta. Esitetään vain kokonaismäärä, jota ei eritellä alueiden, aluekohtaisesti. Omassa mietinnössäni ehdotan, että kunkin MMA-alueen budjetti määriteltäisiin. Olen ehdottanut prosenttimääriä alueita kohti, jotka ovat oikeudenmukaisempia, jotka perustuvat useille objektiivisille kriteereille. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että parlamentti hyväksyi viime viikolla täysistunnossa oman tarkistetun kantansa koskien tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä ja 696 96 miljoonaa euroa 500 sijaan on tarkoitus sijoittaa MMA-alueille. Nämä ovat tarpeet ovat tärkeitä ja on tärkeää, että MMA-alueet voivat luottaa EUn tukeen. Summat ovat pieniä, emmekä voi mennä tämän 669 miljoonan euron alapuolelle. Kolmantena kohtana niin on ohjelmoinnin parantaminen. Halusin tässä päätöksessä parantaa sovellettavia sääntöjä – ja olisi viitattava näihin dekisääntöihin. Tämä saattaa aiheuttaa sekannusta tai vähintään sekannusta niin, että meillä olisi yksinkertaistetut säännöt. MMA-alueet ovat harvaan asuttuja saaria. Saballa on vain alle 2 000, Wallis ja Futunassa 15 000 ohjelmointisäännöt on todella oltava yksinkertaisia ja on keskityttävä vain olennaiseen. Ja sitten Euroopan unionin ohjelmiin osallistuminen on myös tärkeää. Olen ehdottanut, että, että tässä sopimuksessa on täsmennettäisiin, että komission olisi tehtävä ohjelmista sellaisia, että ne ovat näille alueille mahdollisia ja tarvittaessa voidaan tehdä sopeutuksia. Kun ajatellaan esimerkiksi Erasmus-liikkuvuusohjelmaa, mikäli lippujen hintoja ei huomioida matkakustannuksissa, kun MMA-alueelta pyritään muihin ma- maihin, niin en usko, että tässä osallistuja paljonkaan ilmaantuu. Pyysin komissiota myös varmistamaan tietojen saatavuuden ja avoimuuden ja säännönmukaiset päivitykset kesken oleviin tarjouspyyntöihin. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että Toivon todella, että komisto, komissio ja neuvosto tulevat ottamaan huomioon parlamentin ehdotukset tulevissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh. Kiitokset, Moris, tästä hyvin selkeästä ehdotuksesta. Maria Hoibu on pyytänyt, saisiko hän käyttää puheenvuoron heti, koska hänellä on toinen valiokuntakokous, joten jos kollegoille sopia, niin Maria käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Ja herzlichen Dank. Kiitos Linda, kiitos äh, Morris äh, tästä äh, luonnoksesta. Meidän perspektiivistämme tämä on äh, erittäin hyvä mietintö luonnossa. Ajatellen Agenda 2030, johon tämä nyt sitten ankkuroitaisiin paremmin ja että saisimme myös rahaa ilmastonmuutosten vastaisten, vastaiseen taisteluun. Monet MMA-maathan kärsivät nimenomaan vakavistakin ympäristöongelmista ja sen, senkin vuoksi tämä on tärkeää. Pidämme myös hyvänä tätä muotoilua, joka olet ottanut mukaan sukupuolten valtavirtaistamista ja ää, tasa-arvosta, samoin kuin varojen jakko sillä tavalla, että saadaan aikaan avoimuutta ja seurattavuutta – Ainoa, mikä meistä puuttuu tästä, on kysymys siitä, pitää, ota, otet, pitäisikö MMA ottaa mukaan Euroopan rakennerahaston järjestelmään. Ehkäpä Moris voisi sanoa siitä, miksi tätä ei ole ollut mukana, onko tässä jotain oikeusperustaongelmia, mutta muuten tämä voisi olla hyvä asia. Ja sitten tarkistus 45 se, mitä hieman hämmästyttää, koska meistä on tärkeää, että EUn tukia ei, EUn tuet eivät saa vaikuttaa kauppaan vääristävästi, koska kaupan vääristyminen ei voi olla meidän tavoitteenamme. Kiitokset ja anteeksi, että joudun lähtemään tästä välittömästi. Thank you, Maria. Kiitos, Maria. Haluavatko muut käyttää puheenvuoroja? Fruntsulika, olkaa hyvä. Uh, as a shadow on this uh, important uh, issue. Uh, niin, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Hyvin usein uh, näitä maita voidaan pitää todella ikään kuin edelläkävijöinä monissakin ekosysteemiin liittyvissä kysymyksissä ja myöskin niiden maantieteellinen asema ja myöskin biodiversiteetti ovat hyvin tärkeitä yhteydessä ja sen takia voidaan ajatella, kun kysymys on taloudellisesta kasvusta ja myöskin köyhyydestä, niin EUn toimet ovat tarpeen hyvin Positiivista on ollut, että on ollut kapasiteetin rakentamistoimia ja että myöskin taannoin virallisessa kehitysavussa on myöskin sovittu alkuperäsuojasta Jotkut nämä maat sitten pyrkivät monimuotoistamaan entistä enemmän talouttansa ja pyrkivät myöskin monimuotoistamaan myöskin energian tuotantoa erilaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla, niin tämä on tietysti positiivista. Tiedätte, että monet näistä maista ovat joutuneet nyt kehittämään omia kehitysohjelmiaan ja myöskin tekemään investointeja voidakseen saada parempaa taloudellista kasvia ja kasvua ja samalla pyritty myöskin toimimaan ympäristöystävällisesti. Ottaen huomioon kaikki tämä, olemme nyt todella tarkkaan analysoineet tätä ehdotusta ja pidämme nyt hyvänä tätä, että tulee uusi instrumentti ja että myöskin budjettikohta näitä meidän takaisia alueita ja maita varten vielä kerran haluan korostaa yhteistyötä näiden alueiden kanssa ja myöskin olen hyvin kiitollinen herra Pongalle hyvästä työ, yhteistyöstä tarkistusten osalta. Tässä otetaan huomioon myöskin Brexit. Olemme päätavoitteesta samaa mieltä yhteistyötä tulee olla ja se pitää niveltää kolmen tärkeän pilarin ympärillä kilpailukykyä vastustus- ja toimintakyvyn parantaminen ja haavoittuvuuden vähentäminen ja entistä suuremman yhdentämisen ja ö, yhteistyön edistäminen ö, näiden maiden kanssa, ö, näiden maiden ö, ö, sitoutuminen näihin yhteisiin tavoitteisiin tietysti täytyy saada aikaiseksi, ja heidän täytyy olla todellinen kumppani meille, jotta saamme myöskin ilmastotoimia edistettyä yhdessä yhteistyön voimin. Ja lopuksi vielä korostan, että meidän täytyy edelleen keskittyä työssämme siihen, että löydämme parempia tapoja siihen, kuinka taloudellinen kasvu hyödyttää suurempaa määrää ihmisiä. Ja samalla pidämme tietysti mielessä sen, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvin tärkeitä ja sama myöskin Pariisin sopimuksen, sopimuksen toteuttaminen. Ja lopuksi haluan vielä kiittää esittelijää tästä lämpimästi ja toivon mukaan voimme osallistua vielä tai tehdä yhteistyötä tässä, tämän asian tiimolta myöskin jatkossa. Kiitos. Haluaako joku muu kollega käyttää puheenvuoroa tässä yhteydessä? Jos näin ei ole, niin ehkäpä komissio voisi puhua seuraavaksi. Jos nimenne ja Rova Miljo, eikö niin? Ah, siellä, äh, DEFCO-pääosastosta. Okei, hyvää iltapäivää, hyvää puheenjohtaja, hyvää esittelijä, hyvät edustajat. Komissio kiittää lämpimästi edustaja Pongaa tästä mietintöluonnoksesta, jossa komission ehdotus otetaan hyvin vastaan. Siinä esitetään tärkeitä asioita, jotka eh, rikastuttavat eh, tätä keskustelua, joka koskee suhteita näihin alueisiin. Haluaisin nyt tässä vielä palata näihin tärkeimpiin asioihin, joista esittelijä puhui. Ensinnäkin poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen Euroopan unionin ja MMA-alueiden välillä. Komissio on sitoutunut vahvaan poliittiseen vuoropuhelun MMA-alueiden kanssa. Tämä päätös eh, luonnos, kuten kaikki on juridiset välineet, luo toimintapuitteet ja komissio on tässä asiassa sitoutunut. Täsmällisemmin suhtaudumme myönteisesti siihen, että vahvistettaisiin EUn ja MMA-alueiden välistä vuoropuhelua koskien alueellista yhteistyötä ja, ja alueellista kotouttamista. Tämän pitäisikin olla ensi vuoden alun vuosittaisen foorumin keskeinen aihe meillä ei ole myöskään periaatteessa mitään äh, vastustamista siihen, että, että parlamentin neuvosto osallistuisivat tähän vuosittaisen foorumin työskentelyyn erityisesti sitten, mitä tulee siihen, että välineessä sopeutettaisiin MMA-alueiden erikoistilanteisiin. Olemme yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoo tästä äh, nuopuruusyhteistyö ja, ja kansainvälisen kehityksen sopimuksesta koskien ohjelmointia, mutta haluaisimme todeta, että komissio on päättänyt yksinkertaistaa näiden ulkoisten rahoitusvälineiden rakennetta ja se edellyttää, että luodaan ohjelmointia varten yhtenäiset kokonaisvaltaiset viitepuitteet, jotka on luotu tässä Endiki-välineessä. Tämä varmaankin heikentää MMA-alueille näiden tekstien ymmärrystä, mutta se lisää oikeusvarmuutta tulevaisuuden kannalta. On tärkeää korostaa sitä, että viittaus näihin ändiki-menettelyihin eh, ei, ei mitenkään estä sitä yksinkertaistettua ohjelmointivälinettä, niin, niin kuin tälläkin hetkellä on ajateltu niin, ja niin kuin komissio aikoo jatkossakin tehdä. Kolmas asia koskee budjettia ja sen jakautumista maa maiden välillä. Komissio panee merkille esittelijän voimakkaan kritiikin ja ymmärtää, että tästä on keskusteltava, kun neuvotellaan tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä. Komissio on sitä mieltä, että kun ajatellaan näitä eri tekijöitä ja näitä 12 brittialueen lähtemistä, 500 miljoonan budjetti vaikuttaa järkevältä kompromissilta se merkitsee kolmen prosentin kasvua verrattuna nykytilanteeseen. Grönlannille annetaan alueellinen budjetti, joka on määritelty erityisten historiallisen ja taloudellisen taustan pohjalta, jotka liittyvät, liittyvät tämän alueen Euroopan unioniin. Tällä, tällä hetkelläkin päätös on sellainen, jossa budjetti jaetaan muiden alueiden välillä jälkikäteen määriteltyjen kriteereiden perusteella olisi lisättävä myös ilmasto- ja ympäristökriteerit, nämä vaikuttavat ihan hyviltä, mutta sitä on täsmennettävä, koska kaikkia MMA-alueita tämä asia koskee. Sitten Euroopan toiminta komissio on päätösehdotuksessa ottanut mukaan tällaisen periaatteellisen mahdollisuuden hakea näitä mahdollisuuksia kaikille MMA-alueille – kaikki MMA-alueet siis voisivat hyötyä näistä välineistä samalla tavalla kuin jäsenvaltiot. Haluaisin myös todeta, että komissio on toiminut proaktiivisesti varhaisessa vaiheessa kaiken unionin ohjelmien osalta, joiden oikeusperustasta neuvotellaan uudelleen niin, että osallistuminen olisi tehokkaampaa. Näissä ohjelmissa tulevaisuudessa tullaan siis selkeästi eh, toteamaan, mikä, millä periaatteilla, millä ehdoilla MMA-maat voivat osallistua niihin osoituksena tästä konkreettisesta MMA-maiden tukemisesta ja ohjelmin osallistumisesta. OKTRA järjestää huomenna komissiossa ateljeen tästä aiheesta ja yhteistyö tulee jatkuvan tulevaisuudessakin. Sitten lopuksi vielä kestävän kehityksen ta- tavoitteet, sukupuoli- ja ympäristötavoitteet. Komissio on yhtä mieltä siitä, että huomioidaan nämä mainitut tavoitteet, jotka liittyvät sukupuoleen – kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutokseen. Näistä viimeisestä ja niiden tukemisesta on ohjeellisesti arvioitu, että tässä vaiheessa MMA-maat, jotka tukevat ilmastotavoitteita tämän sopimuksen mukaan, vastaavat 23 prosenttia vuosien 2014-2020 budjetista. Tätä ohjelmakautta ei ole täysin vielä ohjelmoitu Voisimme siis hyväksyä 25 prosentin eh, tavoite, niin kuin jotkut jäsenvaltiot ovat ehdottaneet neuvotteluiden aikana, johon unioni on sitoutunut Pariisin sopimuksessa. On kuitenkin todettava, että käytännön läheisyyden takia olisi ehkä vaikea saavuttaa tämä tavoite, mikäli on useita eh, MMA-alueita, joilla on merkittävä budjetti, ja jos ne eh, keskittyvät yhteen ainoaan alaan, joka ei ole ilmaston sidoksissa. Kiitoksia esittelijä, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia huomiosta. Kiitokset. Herra Ponga, ehkä voisitte vaikkapa vastata näihin esille tulleisiin kysymyksiin, vaikkapa niihin asioihin, joihin Maria viittasi. Voin vastata vain, että nämä MMA-alueet eivät voi hyötyä Euroopan alueita hyödyttävistä rakenneohjelmista, koska niiden status on toisenlainen. Ne ovat äh, ikään kuin Euroopan osia, mutta ne eivät ole kuitenkaan osa Eurooppaa alueellisesti ja sen takia ne eivät voi hyötyä näistä rakenneohjelmista. Dom. Niin, siis tämä liittyy vain syrjäisiin alueisiin, alueisiin, jotka ovat osa Euroopan unionia, ja jotka lasketaan Euroopan unionin alueiksi. Nämä MMA-alueet eivät kuulu tähän. Kiitos tästä selvennyksestä. Maria joutui lähtemään, mutta tämä kuitenkin selvensi asiaa ja muut kollegat tietävät tämän nyt. 22. päivä 11. Äh, eli torstaina on jo määräaikatarkastusten jättämiselle. Se on aivan pian. Ja äh, niin, tässä ei nyt kuitenkaan kerrota, mikä kellonaika on silloin kysymys. Kello 12. Kello 12. Niinkö? Kello 17. Kello 5. 22. päivä marraskuuta. Siis tämä on hiukan mukavampi aika ja sitten äänestämme joulukuussa, koska jos emme silloin äänestä, niin emme myöskään pysty vaikuttamaan millään lailla neuvostoon. Mutta suuret kiitokset nyt herra Ponga tästä. Sitten menemme kohtaan 28 seuraavaksi, jossa kysymys on GSP-asetuksen toimeenpanosta. Tiedät, että kysymys on myöskin siitä, että, että meidän täytyy reagoida GSP-järjestelmästä tehtyyn väliarviointiin. Ja tiedätte, että kysymys on sitä, että haavoittuvat kehittyvät maat voivat päästä Euroopan unionin markkinoille ilman, että ne maksavat mitään tulleja ja tällä tavalla ne pääsevät siis Euroopan unionin markkinoille, joka on niille tärkeää. Ja tämän politiikan vaikutuksia parlamentissa jatkuvasti arvioidaan ja myöskin GSP Plus aidun saajia myöskin tämä koskee, nehän saavat todellisen edun ja samalla myöskin katsotaan sitä, kuinka ne pystyvät hyötymään YK ja ILON yleissopimusten puitteissa kun, ja että myöskin parempi hallinto ja ihmisoikeuskysymykset otetaan tällä tavalla huomioon. Bogdan Venda, joka on entinen kollega, hän oli tässä esittelemässä, mutta ilmeisesti Frank Engel häntä sijaistaa, joten Frank. Sinulla on puheenvuoro. Merci Linda, c'est vrai que... Kiitos Linda, on totta, että tämä on varmaan niin vanha, koska tämän ja huomisen välillä hänestä varmaan tulee puolalaisen kiltskaupungin pormestari. Haluaisinkin kiittää häntä nyt vielä viimeisen kerran häntä hänen työssään tässä valiokunnassa, erityisesti tässä aiheessa. Oletan, että hän pysyy esittelijänä koska hän on tämän tekstin esitellyt. Ihan muutama asia vain lyhyesti tästä asiasta. Vaikuttaa siltä, että sekä GSP että GSP Plus ja kaikki paitsi aseet aloite ovat kaikki järjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet hyviksi ja niiden väliarviointi on pikemminkin myönteinen. Viennin lisääntyminen näistä maista tuo näihin maihin kehitystä ja luultavasti myös juuri köyhyyttä ja tämähän ähm, saattaa teistä tuntua oikein hyvältä. Vuonna 2016 melkein 63 miljardien äh, euroa oli tuonnin arvo GSP-etuuksien alaisena. Kyseessä on nouseva suuntaus. Se on kyllä jakautunut sillä tavalla, että se osoittaa, että kaikki välineet eivät toimi samalla tavalla ainakaan rahamääräisesti. 31,6 miljardia euroa tulee yleisen GSP-järjestelmän edunsaajilta ja vain 7,5 miljardia euroa GSP Plus-järjestelmän edunsaajilta, 23,5 miljardia euroa kaikki paitsi aseet aloitteen edunsaajilta, ja nämä ovat planeetan köyhimpiä maita. GSP Plus-järjestelmän osalta on todettava, että ehdollisuus on varsin vahvaa se osoittaa, että edunsaajan maat kattaa vain kahdeksan maata ja näistä yksi ainoa on Afrikassa. Ehkäpä tulevaisuudessa olisi syytä pohtia sitä, että voitaisiin laajentaa tätä aloitetta muihin maihin, jotka ovat taloudellisesti samalla tasolla, mutta jostakin syystä eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia ehtoja joita olemme tähän liittäneet. On huomattava, että kyse näiden GSP Plus edunsaajien keskuudessa on kyllä ihmisoikeusasiat, työn lainsäädäntö, ympäristökysymysasiat parantuneet. Tässä oikeastaan onkin kaikki, mitä tästä lausunnosta on sanottavaa. Yleisesti ottaen se on hyvin myönteinen. Kiitoksia. Let's hope he stays. Kiitos ja toivon mukaan tähän ei tule myöskään liikaa tarkistuksia, jotta ne eivät esittäisi tätä hyvin selkeää viestiä. Joskus tarkistuksia on todellakin paljon, eivätkä ne välttämättä tuo kovinkaan paljon. Sitten täällä on myöskin varjoesittelijöitä ja haluan antaa puheenvuoron teille. Be, uh, uh, with... Niin, on, äh, olin kunnia saada olla teidän kanssanne pitempäänkin DEVE-valiokunnassa, joka on yksi Euroopan parlamentin tärkeimpiä valiokuntia. Puheenjohtaja, eh, hyvät kollegat, eh, tämä yleinen eh, etusjärjestelmä loi järjestelmän kiintiöille, jotta voitaisiin tukea kehittyviä maita esimerkiksi ympäristöoikeuksissa, työoikeuksissa, hyvässä hallinnassa, Äh, huumeiden äh, vastaisessa taistelussa, valmistuksessa ja äh, salakuljetuksessa. Voin todeta, että komissio on tehnyt jo aika kattavan analyysin GSPn vaikutuksista siitä hyötyvissä maissa ja EU:ssa. Pidän hyvänä GSP-asetuksen positiivisia taloudellisia vaikutuksia – joka oli noin 5 prosenttia tuonnista ja se lisäsi myös 23 GSP-maassa niiden tuontia vuodesta 2014 lähtien. Ja EBA-maille nämä etuisuus, tämä etuisuusasema on ollut hyvin tärkeä ja se lisää siis että niiden tuotia. GSP on pääavain EUn kauppa- ja kehitystyössä. Meidän täytyy jatkaa näiden tukemista ja nyt tämä väliarviointi antaa mahdollisuuden parantaa tätä mekanismia tulevaisuuteen. Tämä on palkitseva järjestelmä ja sitä voidaan, jotta sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti, sen täytyy olla johdonmukainen tarkistelusta käy ilmi, että näin ei aina ole ollut ja komissio pitää osoittaa, että se on halukas ryhtymään toimiin, kun maat eivät täytä sitoumuksia tai jos minimiedistystä ei ole saavutettu. Pidämme hyvänä komission toimia, kun se on tutkinut Kambodžaa ja Myanmaria ja niiden toimia. Tätä täytyy painottaa, koska on, se on erityisen tärkeää, kun me näemme esimerkiksi, että Vietnam on tehnyt jo vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa. Vapaakauppasopimuksia on vaikeampi keskeyttää rikkomusten vuoksi, joten sen vuoksi komission täytyy olla valmis käyttämään näitä välineitä GSP-asetuksessa. GSPssä meidän täytyy täysin käyttää meidän vippuvoimaamme ja kehottaa täyteen täytäntöön panoon, sopimuksen täytäntöönpanoon. Me emme voi odottaa, että GSP kuitenkaan ratkaisee kaikkia kauppa- ja kehitysongelmia, mutta meidän pitäisi varmistaa, että GSP-väline on tärkeä väline köyhyyden vastaisessa taistelussa. Kauppa yksin ei tähän pysty. On positiivista, että GSP on toki lisännyt kauppaa köyhimpien maiden kanssa, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kauppa- ja kehitystyömme johtaa tämän vaurauden tasaiseen jakoon ja ottaa huomioon diversifikaation ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset, kuten esimerkiksi maan ryöstöt. On tärkeää keskit- huomioida myös sosiaalinen kehitys, työolosuhteet ja muut. Ja tulen mielelläni tekemään yhteistyötä tämän asian parissa. Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoroa tässä asiassa? Jos ei, niin ehkä Trande pääosastolta herra Hatun. Haluatte käyttää puheenvuoro. Onko tuo oikea lausuminen tuolle sukunimellenne? Fair enough. Kyllä, juuri sieltä pääosastolta ja kysymys on kaupan etuisuuksista. Kiitokset parlamentille ja DV-valiokunnalle. Ensinnäkin tämä on hyvin antelias ehdotus ja se on samaa hyvää työtä kuin aikaisemminkin, mutta jos sitten mietitään sitä, kun tämä asetus luonnosteltiin ja parlamentilla oli aikamoinen rooli siinä, niin huomaatte, että tässä myöskin näkyy tuloksia niin, että haluan kiittää teitä tästä. Mitä tulee sitten arvioinnin jälkeisiin tuloksiin, niin kyllä tämä toimii. Köyhät maat hyötyvät enemmän kuin aikaisemmin ja tämä oli juuri tarkoituksena tässä asetuksessa. Meillä on myöskin lukuja tästä. Kaikki paitsi aseet on kaikkein anteliain näistä 62 prosenttia vientiä äh, Euroopan unioniin. Vientiä on ollut lisää GSP plus edunsaajat. Tässä on ollut 54 prosenttia nousua ja osana tästä voidaan todeta myöskin, että tämä ei ole omille teollisuuden aloillemme millään lailla haitallista, koska olemme tehneet tarkemman listan edunsaajista ja äh, GSP-järjestelmästä äh, tulleet, äh, tullut tuonti on ollut jopa laskussa muutaman prosentin luokkaa, joten äh, tässä äh, tämä tuki on jakautunut tällä tavalla. Sitten GSP Plusan osuus on myöskin tuossa arvioinnissa selvitetty, vaikka tämä on tietysti ehkä vaikeampi todeta, mitä konkreettisesti on tehty, mutta tuossa on aika anekdoottisiakin esimerkkejä tietyistä maista, ja jos olette kiinnostuneita, niin voin tästä kertoa tietysti selvemmin, koska olemme kyllä näiden monien maiden kanssa tehneet tiivistä yhteistyötä. Lisäksi yksi oppitunneista on juuri se, että GSP plussan seuranta on hyvin tärkeää ja tässä myöskin voitaisiin vielä vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Me haluamme viedä tätä eteenpäin komission näkökulmasta katsottuna myöskin ja ähm, äh, ähm, äh, eri ähm, sidosryhmien kanssa haluamme myöskin toimia ja haluamme myöskin, että DGSPstä äh, myöskin edunsaajamaissa on enemmän tietoa. Vaikka nyt tätä käytetään jo enemmän, niin vielä paljonkin voisimme enemmän hyötyä näistä etuisuuksista. Tästä puhuttiin sitten näistä poisvetomekanismeista. No, tämä on myöskin tuossa arvin, arvioinnissa ollut mukana ja se on tuossa asetuksessa. Eli jos tätä ei käytetä, niin kuinka uskottava mekanismi tämä sitten oikein on? Tämä on myöskin asia, jonka otamme hyvin vakavasti huomioon. Lisäksi vielä pyrimme tarkemmin kohdentamaan tätä GSPn seurantaa niin, että voimme seurata sitä, kuinka tämä vaikuttaa kyseessä oleviin maihin. Ja jos sopii, niin vielä jatkan hetkisen aikaa. Tämähän on DEVE-valiokunta ja GSPn ja kehitysyhteistyön välinen linkki on hyvin selkeä, mutta se varmasti ehkä voisi näkyä vielä enemmän ja olla konkreettisempaa. Yksi GSP tai GSP Plusan äh, selkeä tavoite on myöskin äh, monimuotoistumisen äh, laajentaminen. Nämä maat saavat investointeja ja ne pystyvät sitten laajentamaan tiettyjä sektoreita. Ja tämä on sellainen alue, jossa tuonnilla ei ole ollut, on, on jotakin merkitystä, mutta ei niin paljon kuin olisimme odottaneet, joten tämä ehkä voisi olla sellainen, jossa kehitysalan kollegat voisivat vielä tarkastella tätä vielä enemmän. Samoin myöskin sitten käyttöasteet ja pullonkaulat on olemassa tietysti myöskin alkuperäsuojaa, jotka on otettava huomioon. No itse asiassa köyhät maat ehkä tarvitsevat myöskin apua tullikysymyksissä ja näin poispäin. Ja vielä viimeisenä kohtana haluan todeta, että Kauppapolitiikkamme usein pohjaa, tai pohjaa arvoille myöskin. Osa kumppanimaistamme pitää tätä aivan uutena asiana, että kaupassa myöskin otetaan huomioon arvokysymykset, mutta kun olemme käyneet näissä maissa ja keskustelleet, keskustelleet tästä, niin tämän asian selittäminen on tärkeää ja se, että arvolle pohjaava kauppa ja talous on myöskin sellaista, jossa on tiettyä taloudellista intressiä. Ja lopuksi vielä todella totean, että me odotamme eh, kovasti yhteistyötä eh, jäsenvaltioiden kanssa, mm, eh, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten, yritysmaailman kanssa, mutta erityisesti myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Ja pyrimme näitä sieltä tulevia suosituksia mm, ottamaan huomioon ja panemaan täytäntöön. Kiitokset. Kiitos myöskin näistä ehdotuksista sen osalta miten äh, kehitysvaliokunnan kollegat voisivat äh, vielä äh, tutkia sitä, kuinka kehitysmaissa etuisuuksista voitaisiin hyötyä paremman ja että myöskin kehitys ja kauppa voisivat edetä käsi kädessä. Frank ehkä tätä erityisesti tarkastelee. Frank, haluatko sanoa vielä jotakin ennen kuin lopetamme tämän kohdan käsittelyn? Very much of substance. Ei tässä, ei tässä nyt ole oikeastaan mitään pahemmin sanottavaa. Paitsi ehkä nyt, että tässä on hieman äh, liikkumavaraa, hieman äh, varaa parantaa. Tämä nyt on kuitenkin yksi niistä alueista, jossa me ehkäpä kaikkein tehokkaimmin äh, onnistumme, jos me onnistumme kunnolla lisäämään vastavuoroista kauppaa kehittyvien maiden kanssa. Ja sitähän ne hakevatkin. Ja sen vuoksi meidän tulisikin tehdä parhaamme, jotta laajennamme näiden käytössä olevien välineiden käyttöä. Ja tehdä niistä helpommin käytettäviä myös. Kiitos. Very much so that... Selvä, kiitos. tarkistusten jättämiselle on hiukan pidemmällä kuin edellinen. Se on 30. päivä marraskuuta kello 11 ja äänestys on sitten täällä valiokunnassa 22. päivä tammikuuta 2019. Kiitokset kaikille. Menemme seuraavaan kohta 29. Eurooppalaisten solidarisuusjoukkojen muodostaminen. Ensimmäinen keskustelu meillä olikin jo edellisessä kokouksessamme ja esittelijä oli kulttuurivaliokunnasta silloin läsnä ja nyt meillä on sitten oman äh, valmistelijamme lausunto Eleni Joe Charles. Äh, täällä on paljon tehty työtä tämän asian puitteissa äh, tällä viikolla ja haluan muistuttaa, että osa tästä asetuksesta, jota komissio ehdottaa, on sellainen, jossa kysymys on EUn avun vapaaehtoisten ehtoisten humanitaarisen avun jatkamisesta. Ja tämä liittyy erityisesti asetuksen lukuun neljä, jossa on äh, todella meidän valiokuntamme toimivaltuuksista kysymys. Sitten on muita äh, artikloita 6, 7 ja 8, jotka ovat vain kulttuurivaliokunnan äh, salkussa, joten 6, 7 ja 8 pyydän, että te jätä tarkistuksia meidän valiokuntamme nimissä tai tehkää ne kulttuurivaliokunnan kollegoiden kautta, mm, koska meillä ei ole niihin toimivaltuuksia, mutta kaikkiin muihin artikloihin ja säännöksiin voitte toki jättää tarkistuksia. Sitten annan puheenvuoron Elenille, jotta hän kertoo näkemyksensä tästä lainsäädännön kohdasta. Thank you, Chair. Before I present my... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esittelen lausuntoni, haluaisin sanoa, että kovan työn teki kollegani ja sen vuoksi on ehkäpä reilua myös se sanoa. Minulla oli tämä lausunto heti alusta alkaen. Ja toin itse asiassa näkemykseni esiin jo keskustelussa tuossa toissa päivänä. Minä uskon, että vapaaehtoistyön ja solidarisuusjoukkojen yhdistäminen, ne voisivat täydentää toisiaan sillä tavalla, että ihmiset saisivat vapaaehtoiskokemuksia humanitaariselta sektorilta Euroopan ulkopuolelta. Tämä ehkäpä voisi olla se ratkaisu. Ja hyvin mainostettuna se voisi olla ihmisille tai nuorille mahdollisuus astua mukaan humanitaarisen työhön ja vapaaehtoistyöhön. Sen lisäksi voittaa tuottamattomien humanitaaristen järjestöjen täytyisi voida myös hyötyä koulutuksesta ja osallistua myös uuteen ohjelmaan. Joten meidän suosituksemme olisi, että ei olisi tätä 30 vuoden yläikärajaa. Muistan, että tästä puhuttiin vapaaehtoisaloitteelle, vaan meidän täytyisi antaa mahdollisuus myös kokeneemmille henkilöille osallistua humanitaarisen avun antamiseen vapaaehtoiselta pohjalta, varsinkin koska saattaa olla, että ähm, monet tarvitsevat erityiskoulutusta tähän vapaaehtoistyöhön. Ja sen vuoksi me haluamme e-, eritellä, että yli tämän ikärajan tietyissä tilanteissa ammatti erikoistunutta työvoimaa voidaan, vapaaehtoistyövoimaa voidaan käyttää. Ja tärkeää on, että kaikki voisivat osallistua tähän koulutukseen, jos siihen haluaa osallistua tähän uuteen ohjelmaan. On tärkeää, että, jäsenval- että organisaatiot, jotka on jo akkreditoitu, niiden ei tarvitse enää käydä lävitse tällaista vastaavaa prosessia uudelleen, kun tämä uusi asetus astuu voimaan. Tämä on erittäin tärkeää, koska on hyvin paljon kansalaisjärjestöjä, jotka ovat jo rekisteröityneet ekolle. Sen lisäksi täytyy yksinkertaistaa menettelytapoja laatuleimalle osallistuville järjestöille. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että apu joukoissa toimitaan, tai että ne toimivat johdonmukaisesti ja yhtäläisesti muiden EUn e humanitaaristen toimien kanssa. Tätä ohjelma täytyy, tämä ohjelma täytyy tätä panna täysin kunnioittain humanitaarisia periaatteita – Tarkistukset, on esitetty komission ehdotukseen, keskittyvät organisatorisiin ja paikallisen kapasiteetin rakentamiseen sekä kehittämiseen ja sitä, että painotetaan humanitaarista työtä ja että vähennetään esimerkiksi luonnon katastrofiriskejä ja muita riskejä. Sen lisäksi pitäisi painottaa enemmän kestävää kehitystä ja sitten periaatetta, että ketään ei jätetä jälkeen. Köyhyyttä tulisi vähentää, ihmisoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo, nämä on kaikki huomioitu tässä lausuntoluonnoksessa. Vielä yksi asia, rouva puheenjohtaja, mitä tulee rahoitukseen – tälle ehdotetulle asetukselle. Komission ehdotuksessa pidättäydytään esittämästä tiettyjä summia kullekin alalle. Kuitenkin siinä ehdotetaan, että kokonaissa määrä ohjelmien toteuttamiselle täytäntöönpanolle olisi 1 miljoona 260 1 miljardi 261 miljoonaa ja kuinka tämä sitten tullaan jakamaan eri toimien kesken, täytyy katsoa. Minä tulen tekemään tarkistuksen tästä ja pitäisin hyvänä mahdollisia ideoita kollegoilta ja varjoesittelijöiltä. Kiitos. Thank you, thank you, thank you very much. Some of the shadow... Kiitos, joita kuita varjoesittelijöitä on paikan päällä. Enrique, kyllä, mutta ehkä Adam ensin. Ole hyvä. E, dziękuję pani przewodnicząca. No, <clears throat> cieszy mnie, że mogę właściwie mm, same dobre słowa. Minua ilahduttaa kovasti että se, että oikeastaan voin sanoa, voin puhua vain hyvää tästä asiasta joka merkitsee sitä, että arvostan kovasti ja suhtaudun positiivisesti esittelijän ja muiden osallistuneiden ponnisteluita. Tämä. Tähän lausuntoon ei tarvita sen suurempia korjauksia. Koko ajatus ja tavoite aloitteet herättävät kuitenkin hieman ajatuksia. Ensinnäkin täällä mainittiin jo ongelma, joka liittyy ikärajaan. Eihän iällä nyt ole niin suurta merkitystä. Tärkeintä on se, että saavutetaan ne tavoitteet, joihin pyrimme. mutta sen lisäksi täytyy nähtävästi sitten myös huomioida ikää. Jos me haluamme ammattitaitoisen ammattitaitoiset joukot, eurooppalaisten nuorten miesten ja naisten joukot, koska mehän haluamme, että ne voivat toimia maailman ympäri. Ja silloin täytyy myös olla ihmisiä, jotka ovat korkealla ammattimaisella tasolla. Ja silloin minä uskon, että ikärajan asettaminen, varsinkin näin matala ikäraja, voi aiheuttaa ongelmia, koska tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy toimia tehokkaalla tavalla, eikä vain keskittyä yhteen tiettyyn ikäryhmään. Ja jos jos tämä on enemmänkin tällainen koulutus, jatkokoulutus, mahdollisuuksien avainen, käytännön työ, harjoittelu. Silloin vapaaehtoistyö voi olla todellakin arvokasta humanitaarisen avun alalla. Ja silloin tämä voi tietenkin olla perustelu tälle ikärajalle. Mutta useimmissa maissa lähdetään siitä, että nuoret ihmiset tai ihmisiä pidetään nuorena 35-vuotiaaksi asti, ei 30. Jos katsotaan vapaaehtoistyön ikärakennetta, niin ei siellä niinkään 18-19-vuotiaita ole, vaan enemmänkin 25-30-vuotiaita. Joten ottaen huomioon tavoitteet, niin minä nostaisin ikärajan 35. Toinen asia, tehokkuuden parantaminen ja sen popularisoiminen, tämän ohjelman avoimuus. Ei tässä ole kysymys vain, tai tunnettavuus, ei tässä nyt ole kysymys vain rahasta. Äh, tähän mennessä nämä rahat on määritelty vuoteen 2020. On kuitenkin ajatuksia siitä, että 100 000 vapaaehtoista, loisivat nämä joukot, ja silloin tämä kohdennettaisiin 100 000, eh, puoleen miljoonaan ihmiseen. Täytyy nyt katsoa myös sitten vähän turvallisuuskysymyksiä. Varsinkin jos on kysymys hyvin nuorista, kokemattomista vapaaehtoisista, jotka voivat eh, sitten joutua alttiiksi kaiken näköisille vaaroille ja uhille. Ja sitten täytyy myös optimoida näiden toimien tehokkuus. Tämä on myös asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Ajattelen tässä sitä, että parannettaisiin yhteistyötä yksittäisten toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa – ja vaikein ongelma on luonnollisesti budjetti ja sen rakenne. Mutta se on kysymys, josta voidaan puhua hieman myöhäisemmässä vaiheessa. Luulen, että jätän tämän nyt äh, tässä vaiheessa tähän ja äh, tulen tekemään joku sen tarkistuksen tähän, koska kaiken kaikkiaan tämä on erinomainen asiakirja. Kiitos. Thank you, Enrique Guerrero. Kiitos sitten Enrique Guerrero. Coincido con la valoración. Olen yhtä mieltä tästä ehdotuksen arvioinnista siinä mielessä, että Eleni on tässä hienosti tarkistuksissaan vetänyt yhteisen keskustelun, jota kävimme täällä aikaisemmassa kokouksessa. Yleisesti ottaen minun ryhmäni on samoilla linjoilla kuin hänkin tässä mietinnössään. Tälle eurooppalaisille solidarisuusjoukoille ja Euroopan unionin vapaaehtoisavulle annetaan tänään humanitaarinen tausta, kun toimitaan humanitaarisena toiminnan, niin siinä on toimittava inhimillisyyden ja riippumattomuuden, puolueettomuuden ja, ja puuttumattomuuden periaatteiden mukaisesti. Täällä on tuotu esiin joitakin näkökulmia, jotka, jotka itsekin esitin aikaisemmassa kokouksessa. Budjetista en tiedä missä määrin meidän kannattaa täällä mitään rahasummia lyödä lukkoon, kun kyseessä on itse asiassa lausunto eikä mietintö, vaan lausunto mietintöön ja otan huomioon nämä talouskysymykset tavanomaisesti muissa valiokunnissa ja täysistunnoissa etenevät oma ratansa ja samoin näissä jatkoneuvotteluissa ja ne muuttuvat vähän tällaiseksi toiveikkaaksi aloit, ajatteluksi, kun joitakin lukuja tänne yritetään laittaa ylös. Olisi sel- parempi, että meillä olisi selkeä kappale, jossa todetaan, että, että tässä nämä tietyt tavoitteet, joihin haluamme, että solidarisuusjoukoilla päästään ja Nämä tavoitteet edellyttävät budjettitukea, joka ei voi olla samankaltainen kuin tähän asti on ollut näillä aikaisemmilla eh, solidaarisuusjoukoilla. Sitten tämä ikäkysymys, se on tullut esiin usein. Minulla on vähän ristiriitainen fiilis tästä. Yhtäältä tässä pyritään saamaan nuoru nuoret liikkeelle, tekemään työtä eurooppalaisten arvojen ympärille, että niihin kuuluu myös yhteistyö tai tämä tällainen humanitaarisissa katastrofeissa auttaminen. Ja se edellyttää, että asettaisimme ensisijalle nuoret vapaaehtoiset. Mutta samaan aikaan meidän on oltava tietoisia siitä, että on tiettyjä toimia, joilla kriiseissä toimitaan – ja ne taas edellyttävät koulutusta, kokemusta ja henkilökohtaista kypsyyttä siinä määrin, että usein, usein tällaista ei voida löytää hyvin nuorten ihmisten joukosta. Näin ollen minä pikemminkin hakisin tällaista keskitien ratkaisua niin, että nostettaisiin ikäkynnystä. Olen yhtä mieltä siitä, että 30 vuotta on tänä päivänä alhainen. Minun, minun ikäni olisi varmaan niin vähän liiankin iso, pitkälle menevä, mutta kyllä 30 vuotta on aika alhainen kynnys. 35 se voitaisiin nostaa ja todeta, että tietyissä olosuhteissa huomioiden toimien luonne ja niin edelleen voitaisiin tehdä poikkeuksia tähän ikään rajaa niin, että saadaan mukaan sellaisia vapaaehtoisia, joilla on kokemusta ja toimintakykyä näissä tilanteissa, joissa heidän toivotaan toimittavan. Ryhmäni haluaisi, että tätä nykyistä ehdotusta vielä selvennettäisiin. Ehkä teemme tähän tarkistuksen tai muuten toimimme oman ryhmäni. Minä No, me kannatamme tätä sukupuolikysymyksen vahvistamista. Ehkä sitäkin olisi syytä täydentää vielä viittaamalla haavoittuviin ryhmiin mukaan lukien vammaiset tai muun tyyppiset ryhmät tämän sukupuolinäkökohdan lisäksi kun kyseessä on humanitaarinen apu ja auttaminen, niin eihän tässä ole tarkoitus, että erityisesti hoidetaan tilannetta, vaan kyseessä on tämä tavanomainen vastaus tilanteeseen. Usein mukana paljon naisia ja sitä enemmän, mitä kauemmas menemme kehittyneistä maista kohti kehittyviä maita. Tässä lausunnossa olisi myös syytä todeta, että, että ne laaditaan ikään kuin tällainen vapaaehtoisrekisteri henkilöistä, jotka ovat osallistuneet aikaisimmille eh, operaatioille ja heitä voitaisiin sitten kutsua uudestaan huomioiden heidän eh, saavuttamansa kokemus aikaisemmista kokemuksista. Tämä on vähän arkaluntainen asia, koska eihän kyseessä ole kuitenkaan sekään, että me haluttaisiin vapaaehtoistyötä jotenkin ammatillista. Eihän kyse ole siitä, että loppupeleissä käy niin, että se, joka on jo ollut mukana, niin hänestä tulee pikkuhiljaa ikään kuin tällainen vapaaehtoistyön virkamies. Mutta kyllä tietyn tyyppisiä erityistarpeita ajatellen olisi hyvä pitää yllä rekisteriä siitä, kenellä on tietyllä alalla kokemusta niin, että kansalaisjärjestöt voisivat ottaa näihin henkilöihin yhteyttä tarvittaessa. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Minulla itselläni olisi komissiolle pari kysymystä ennen kuin komissio käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin tämä koko ikään liittävä kysymys. Tähän on yhdistetty kaksi aika erilaistakin ohjelmaa ja kollegat ovat tähän antaneet kommentteja. Toisaalta nuoret vapaaehtoistyöntekijät on ensimmäinen juttu ja sitten tämä toinen on tämä tämä EUn vapaaehtoiset humanitaarisessa avussa. Ja siellä on oikeastaan paljon iäkkäämpiä ihmisiä, jotka uran loppupuolella haluavat sitten toimia tällaisissa tehtävissä, joten kysymys on vähän erilaisesta asiasta. Kuten aiemmin jo sanoin, niin usein lähetetään nuorisoa tuonne kehitysmaihin, vaikka oikeastaan näitä samoja tehtäviä varten voitaisiin rekrytoida paikallista nuorisoa Ymmärrän, mitä sanotaan. sanottiin tässä, että nuoriso EU-ssa haluaa tehdä töitä kehitysmaissa ja hyötyä tästä 18, 19, 20. Ehkä voidaan ajatella, että kysymys oli vaihdosta, että he tekevät siellä jotain yhteisiä projekteja paikallisten nuorten kanssa, koska miksi lähetettäisiin nuoria täältä rakentamaan kouluja johonkin afrikkalaisiin kyliin, kun siellä on varmasti paikan päällä myöskin paikallisia nuoria niin, että tämä hiukan askarruttaa minua tämä, kun tässä on näitä erilaisia näiden erilaisten asioiden äh, tunkeminen yhteen ohjelmaan ja minkä viestin tällä lähetämme myöskin Äh, ilmeisesti EUn, äh, EUn kansalaisia nuoria lähetetään siis näiden maihin eikä käytetä kansallisia siellä paikan päällä. Sitten tämä toinen kysymys, äh, vapaaehtoisella annettava rahallinen tuki UNICEFin ähm, taholta on todettu, että he eivät pidä tällaisista maksetuista harjoittelujaksoista ja myöskin siitä, että autetaan ihmisiä, joilla on jo rahaa ja suhteita. Siis ihmiset, jotka tekevät täällä työtä, pystyvät ottamaan yhteyksiä ja näin poispäin. Niin ketä nämä nuoret oikein ovat? Kuinka löydämme heidät? Kuinka pystymme löytämään heitä? Onko kysymys jostain tietystä kouluista, jostain tietyn tyyppisistä nuorista? Onko meillä mitään taloustietoja? Ketä nämä nuoret oikein ovat, jotka voivat osallistua? näihin, keitä ovat nämä vapaaehtoiset, jotka osallistuvat ja kuinka takaamme tai en pidä siitä ajatuksesta myöskään, että nämä ovat äh, uransa loppupuolella olevien ihmisten tällaisia äh, toimintamahdollisuuksia myöskään. Annan nyt komissiolle puheenvuoron ja meillä on sieltä Robert France, äh, koulutus- ja kulttuuri kulttuurin pääosastosta. En tiedä, onko Defco täällä. Eiku, anteeksi, Eko, Eko ja te. Siis Seraf Hans ensin. Good afternoon to everyone. Uh, I'm working from direct... Hyvää päivää. Minä tulen koulutus- ja kulttuuripääosastosta ja olen vastuussa Euroopan sodaisuusjoukko ohjelmasta sekä uuden oikeusperustan valmistelusta sille. Palaan muutamiin asioihin, jotka otitte esiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kommenteistanne ja ehdotuksistanne. Ja olen ne kirjannut muistiin. Ensin haluaisin toistaa, että humanitaariset periaatteet ovat täysin mukana ankkuroituna asetukseen. Monet mainitsivat tämän. Tämä on kirjattu asetukseen, joten emme me siirry niistä mihinkään. Sitten äh, ehkä suurin kysymys tai selkeytys liittyy tähän 30 vuoden ikärajaan. Miksi tämä ikäraja asetettiin nimenomaan 30? No, tähän oli kolme syytä. Ensinnäkin muistuttaisin, että oikeusperusta Euroopan unionin oikeus, perustamissopimuksessa on artikla 214.5, jossa puhutaan nuorten eurooppalaisten osallisuudesta humanitaariseen apuun. Eli osallisuudesta, ei kehittämisestä. Ja toisekseen, miksi juuri 30? No jos te olette kiinnostuneita, niin te voitte lukea vuoden 2018 komission sisäisen asiakirjan nuorista ihmisistä Euroopan unionissa – ja siitä käy selkeästi ilmi, että nuorten määrä vähenee tai ei, ei enää lisännyt 30 jälkeen, 29-30, joten siis suurin osa nuorista ovat työttömiä. Toinen asia, mikä on tärkeää sanoa, jos lukee YK on vapaaehtoisohjelman perusteita, niin sieltä näkee, että jotkut vanhemmat vapaaehtoistyöntekijät yllättämän rajan kun tällaisia paikkoja julkaistiin, niin, niin ei, rekrytointi oli hyvin vaikeaa. Jo nyt kaksi kolmasosaa vapaaehtoisista ovat alle 30. Ja sitten kaikkein tärkein tästä vielä, mikä on ohjelman tavoite? Euroopan soldaisuusjoukot tällaisenaan eivät keskity humanitaarisiin aputoimiin sellaisenaan. Se keskittyy siihen, että nuoret ihmiset saadaan vapaaehtoistöihin, joten äh, oikeastaan tässä on pääasia on ollut se, että nuoret oppivat ja kehittyvät itse. Emme me halua luoda tällaista, tällaista ammattilaisten ryhmää ja sillä tavalla korvata työpaikkoja, koska heidät lähdetään palkatta tekemään humanitaarista äh, apua. Haluaisin myös painottaa, kenet me tavoitamme näillä ohjelmilla? Tämä on tärkeä kysymys. Me olemme työskennelleet tämän parissa hyvin intensiivisesti. Meillä on kokemuksia jo 20 vuoden ajalta vapaaehtoispalvelusta. Tällä hetkellä yksi kolmesta vapaaehtoisesta on nuori. Eli siis nuoria ihmisiä, jotka osallistuvat opiskelijavaihtoihin, jotka käyvät tärkeitä yliopistoita. Nämä eivät ole niitä, jotka lähtevät, vaan meillä on ihmisiä, joilla on tiettyjä kokemusta, jotka osallistuvat näihin ohjelmiin. Tässä tarvitaan kolme tärkeää askelta, että tämä saadaan toimimaan. Tarvitaan strategiaa, meillä on strategia, sitten täytyy olla sopiva formaatti. Nuorten, nuoret usein ovat innokkaampia lähtemään esimerkiksi ryhmänä kuin yksin. Ja sen lisäksi kolmanneksi tarpeellinen taloudellinen tuki. Jos työskentelee ihmisten kanssa, nuorten kanssa, jotka tulevat heikommista lähtökohdista, se maksaa enemmän kuin että otetaan vapaaehtoinen, joka tulee jo valmiiksi vauraammasta taustasta, yliopistotaustoista. Olen siksi vapa- vakuuttunut siitä, että meidän ehdotuksemme onnistuu tässä, kuinka keskitytään, fokusoidaan nuoriin. Ja meistä tämä asetus on hyvin selkeä. Ja sitten vielä yksi asia, jonka te puheenjohtaja esititte. liittyy kapasiteettitoimiin. Eli toimiin, jota, jossa myös paikalliset organisaatiot ovat mukana. Ne on katettu tässä ehdotuksessa myös, joten tällainen toiminta jatkuu. Mutta olette oikeassa, kun me ke, keskitymme nuorisoon, niin silloin nämä kapasiteetin rakentamistoimet ovat täydentäviä tälle ohjelmalle. Ja sitten lopuksi taloudellinen tuki, jota annamme. Te sanoitte, että meillä ei pitäisi olla palkattomia työpaikkoja tai harjoittelupaikkoja. Minusta on selkeää olla, tärkeää olla selkeää siitä, mitä vapaaehtoisuus tarkoittaa tässä kontekstissa. Se on jotain, mitä nuoret tekevät ilmaiseksi, mutta sen ei tulisi korvata niitä päätöitä, joita järjestön on tehtävä, jotka ovat välttämättömiä organisaation toiminnalla. Me olemme hyvin varovaisia tässä myös Euroopan sisäisissä toimissa, että voimme varmistaa sen, että vapaaehtoisia ei käytetä äh, tavallaan varatyövoimana Eli me olemme kokeilleet sitä Euroopan sisällä ja yritämme nyt sitten Ekon kollegoiden kanssa luoda vastaavallisia näkökulmia humanitaarisen avun ulottuvuuteen. Kun me puhumme tulevaisuudesta ja tulevasta täytäntöönpanosta, niin tässä on erityisnäkökulmia, millä tavalla tuetaan humanitaarista apua. Ja sen vuoksi tässä täytyy olla hyvin sitoutuneita koulutuksia myös turvallisuudesta, koska nuoret, vaikka he eivät lähde minkään alueelle, missä on sotilaallisia konflikteja, se on myös prioriteetti meille. Toivon mukaan kykenen nyt vastaamaan kysymyksiin ja mikäli tulevaisuudessa haluatte selvennyksiä, olemme käytettävissä. Kiitos. Glad to hear about this job. Kiitos kodilla elokuulla tästä strategiasta, joka teillä on. En nyt tarkoittanut sitä, että heille matketaan, tästä, maksetaan tästä työstä, vaan että Äh, ei pitäisi kuitenkaan olla mitään äh, esteitä sen osalta, että kuka maksaa ja kuinka pääset lähtemään ja pitääkö olla koulutusta. Siis äh, ajattelin sellaisia nuoria, jotka tulevat perheestä, joilla tällaista taustatukea ei ole, joten olen iloinen siitä, että näitä mekanismeja on. Puhuitte myöskin, että nuorten vapaaehtoisten suojelu on tärkeää. Valitettavasti meillä on tarinoita avustuksia ajatuksen saralta, että pitäisi suojella näitä autettavia vapaaehtoistyöntekijöiltä, siis lastensuojelua ja näitä toimia. Kai jollain lailla ihmisiä kuitenkin jonkin seulan läpi katsotaan, kuinka tämä toimii. Onko jonkinnäköinen taustan tarkistus olemassa näille vapaaehtoistyöhön lähteville? Introduction of the European Euroopan solidaarisuusjoukkojen alo- alustuksessa meillä on uutuus. Me aikaisemmin me luotimme pitkälti näihin sertifioituihin järjestöihin, jotka tarkistivat puolestaan, että vapaa ehtoisilla on oikeat motiivit ja taidot ja kyvyt niin, että he pystyvät pärjäämään tietyn tyyppisissä tilanteissa ja tekemään työtä tiettyjen kohderyhmien kanssa. Tällä hetkellä annamme enemmän tukea koska asiasta kiinnostuneiden nuorten vapaaehtoisten on etukäteen rekisteröityvä, rekisteröityttävä. Heidän on osoitettava motivaationa täällä Solleticum-portaaliin rekisteröitymällä ja sitten edellytetään tiettyä verkkokoulutusta ennen kuin lähdetään kenttäkoulutukseen. Ne ovat hieman kalliimpia ja tämäkin jo mahdollistaa sen, että voimme sieltä tunnistaa tiettyjä henkilöiden tällaisia oppimispolkuja, ja voimme var- varmistaa, että he ovat sopivia tiettyihin tehtäviin. Meillä on samankaltaisia ongelmia ihmisten kanssa, jotka ovat tekemissä lasten kanssa Euroopan sisällä – järjestöt tarjoavat paljon tukea, samoin myös täytäntöpanon rakenteet näiden ohjelmien sisällä tarjoavat paljon tukea. Sanoin tässä vain Donatellalla, että olen ollut äh, koulun äh, johdossa ja Äh, meillä on ollut jopa tuollaisia aivan poliisin tekemiä äh, tarkastuksia siitä, mitä taustoja ihmisillä on, niin että meidän täytyy tietysti miettiä äh, molemmilla puolilla olevia ihmisiä, ei pelkästään vain näitä ihmisiä, joita lähetämme, vaan myöskin autettavia. Eleni, olisiko sinulla vielä jotakin sanottavaa tähän ennen kuin päätämme tämän asian keskustelun? Niin, Πριν ευχαριστήσω τον Κρίστιαν που βοήθησε. Haluaisin kiittää Kristian ja hänen avustaan, kun laadin tämän tekstin. Unohdin kiittää häntä aikaisemmin. Pyydän anteeksi siitä. Haluan myös sanoa seuraava. Olen samaa mieltä paljosta, mitä kuulin komissiolta ja myös täällä kollegoilta. Tärkeä asia on se, että me yritämme tuoda esiin enemmän tätä vapaaehtoisuuden henkeä ja, ja, ja kulttuuria. Emme me tässä puhu mistään maksetuista vapaaehtoisarmeijoista. Ne, jotka työskentelevät vapaaehtoissektorilla, niillä, heillä on omat uransa. Ja he antavat tietyksi ajaksi oman aikansa ilmaiseksi vapaaehtoisesti käyttöön. Joten kun he jättävät työpaikkansa, se, se, ajattelimme, että he jotain tukea saisivat ja siksi me halusimme näitä summia budjettiin. Eikä näitä summia voida jakaa minkään valtavan hallinnollisen elimen kautta. Niiden ei tulisi mennä suureen hallinnon kitaan, Meillä pitäisi olla minimaalinen ja joustava hallinto. Komission edustaja sanoi, että mitä enemmän ihmiset ovat opiskelleet, silloin mitä, sitä pienemmät mahdollisuudet, että he lähtisivät vapaaehtoistyöhön. Henkilökohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, minä olen osallistunut ainakin 150 eri vapaaehtoistoimeen, esimerkiksi so, sota-alueille yksikään vapaaehtoinen ei tullut toista kertaa. Vapaaehtoinen tulee kerran eikä palaa koskaan uudelleen. Joten jos halutaan rekrytoida vapaaehtoisia, niin olettaisin, että se onnistuu tapahtuu vasta 2020. Ja kiitokset kommenteista. Thank you. Deadline for amendments. Määräaika jättämiselle on maanantai 3. päivä joulukuuta kello 6 ja äänestämme toukokuun kokouksessa. Me sitten meillä on kohta 30 vielä viimeisenä kohtana jäljellä. Kysymys on kyselytunnista. Meillä on kaksi kysymystä komissiolla. Ensimmäinen on minulta öö, Petrus Astovitsiukselta ähm, äh, sekä myös äh, Judith Argentiinilta. Kysymys on EUn rahoittamista äh, uudelleen kotoutumisen toimista Afganistanissa. Tästä on jo aiemmin keskusteltu, kun komissio julkaisi asiakirjan näistä aiheista. Ja tuossa liitteessä puhuttiin tällaisesta uudelleenkotottamisjärjestelmästä, äh, jotta äh, Afganistanin palaavat äh, Afganistanin kansalaiset voisivat kotoutua uudelleen siellä. Ja me haluaisimme tietää, mitä tälle eh, ohjelmalle on tapahtunut, kuinka paljon rahaa on käytetty, mihin rahat on käytetty ja miten se on vaikuttanut. Ovatko ihmiset Euroopasta vain palautettu sinne Afganistaniin vai kuinka sitten näiden mahdollisten pakolaisten kotoutuminen on sujunut ja onko kysymys ollut myöskin Iranista ja Pakistanista naapurimaista palautetuista henkilöistä Afganistanista. Vaan ensimmäinen kysymys, en tiedä kuka komissiosta voisi tähän kysymykseen vastata. Ja Jean-Louis Ville. Näin, että tulitte, mutta en nyt kuka ottaa siis puheenvuoron, mutta nyt puheenvuoro on sinulla, ole hyvä. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli vähän yllätys vastasin aikaisemmin Aasiasta, eh, en oikeastaan niinkään Afganistanista, mutta teen parhaani. Ihan lyhyesti, en mene tässä yksityiskohtiin, menen samaten vastauksiin. Valitettavasti minulla on aika pitkä ja yksityiskohtainen vastaus. Saammeko tämä myöskin kirjallisesti, koska tässä tulee paljon yksityiskohtaista tietoa, niin olisi mukavaa, että se olisi myöskin sitten kirjallisesti. Tämä onnistuu kyllä. Saatte nämä tekst, tämän tekstin ja nämä kaikki luvut, ne onkin aika vaikea selkoisia ymmärtää yhtäkkiä. Kokonaissumma, joka komissio on myöntänyt tähän tukemiseen, Afganistanin uudelleen kotouttamisen 194 miljoonaa euroa. Tämä on siis kokonaismäärä. Se on rahoitettu kokonaan tästä kehitysyhteistyövälineestä DCIstä. Tästä määrästä 131 miljoonaa plus parisata tuhatta on tähän mennessä myönnetty jäljellä oleva summa. Myönnetään ensi vuoden ensi, puoliskolla. Tässä ollaan menossa täytäntöönpanossa. Maksuja on tehty 57 miljoonaa tähän mennessä. Sitten nämä kolme osa-aluetta, jotka liittyvät tähän JF, JVF-sopimukseen, jakautuminen seuraavanlainen 39 miljoonaa kannustinpakettiin, IOM tuki, tämä rada-hankkeisiin 18 miljoonaa ja kolmas laittoman maahanmuuton vastustaminen työllisyyden lisääntymisellä 21 miljoonaa. Näiden kolmen asian lisäksi, jotka on selkeästi tunnistettu tässä JVF-sopimuksessa, olemme myös käyttäneet noin 53 miljoonaa, jotka on kohdennettu sosiaalipalveluihin ja sosiaaliturvaan ja maan antamiseen palaaville henkilöille Afganistanissa. Kaikki nämä toimet, mukaan lukien komission tuki, ovat tarveperusteisia ja niillä on tarkoitus tukea palaajia ja niiden yhteisöjä riippumatta siitä, mistä maasta henkilöt palaavat. Mikäli henkilöt palaavat EU-jäsenvaltioissa, jäsenvaltiolta saatu paketti huomioidaan. Ottaen huomioon, kuinka paljon Iranista ja Pakistanista on palannut ihmisiä viime vuosina Afganistaniin ja, ja tarpeet ovat keskimäärin korkeita, komission ohjelman edunsaajat ovat lähinnä Iranista ja Pakistanista pa- palaajia sekä sisäisesti siirtymään se joutuneita Afganistanissa. Nämä kolme ryhmää muodostavat 96 prosenttia edunsaajista, mutta on vielä eroja kun huomioidaan jäsenvaltioista että Heitä on vain 4 prosenttia. Kokonaissumma näitä, koskee näitä 2016 vuoden edunsaajia siinä kohtaa, kun sopimus allekirjoitettiin. koskee 21 000 palannutta henkilöä. Tässä huomioidaan elin, elinkeinon, elinkeinon tuki ja mahdollisuuksien luominen, koulutus, tekninen apu, kapasiteetin rakko, rakennus kaikille hallinnon elimille, jotta voidaan parantaa puitteistoa ja välineitä. Kaiken kaikkiaan olla lähellä 500 000 henkilöä, jotka hyötyisivät EUn uudelleen kotouttamistuesta kaiken kaikkiaan siis suunnilleen puoli miljoonaa henkilö. Maailmanpankki, UNHCR, UNICEF, UN Habitat, UNESCO, IOM, ja monet muut kansalaisjärjestöt ovat olleet tässä mukana. Komission tukea annetaan turvallisuuden ja vakauttamiseen. Kotuttamistoimet ovat osoittaneet, että tarpeita kyllä on. Komission tutkimukset osoittavat, että euro rahoitetut toimet ovat merkittävä tapa vähentää turvallisuusriskejä. Tässä on lyhyt versio vastauksesta. Meillä on tietenkin tässä vielä paljon yksityiskohtia hankkeista ja ohjelmista, joita nyt tässä ääneen luettava menee hyvin monimutkaiseksi, mutta toki mielelläni Annan tämän tekstin teille, hyvä puheenjohtaja, niin että teillä on kaikki yksityiskohtaiset luvut käytössä. Ne voitte siihen perehtyä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin vielä esittää kysymyksen näistä luvuista eh, ehkä sitten vielä palaan näihin kirjallisesti. Sanoitte, että 21 000 ihmistä ovat saaneet avun tähän mennessä. Onko tämä näin? Kyllä. Siis palanneista ja 4 prosenttia heistä vain ovat EUn jäsenvaltioista, niin että suurin osa, siis 96 prosenttia tulevat naapurimaista, Pakistanista, Iranista, juuri näinkö ymmärsin oikein? Kyllä, siis suurin osa ihmisistä, kyllä. Ja 500 000 henkilöä, mikä tämä luku oli? Uh, just to, to add. Niin, haluaisin vielä lisätä tuohon 21 000. Se on siis Iran, Afganistan, Iran, Pakistan ja Afganistanissa sisäisesti siirtymään joutuneet, eli kokonaissumma. Sitten tämä 500 000, tämä on kokonaisvaltainen luku henkilöstä, jotka voivat hyötyä tästä tuesta. Ei kyseessä ole ainoastaan nämä palanneet henkilöt, vaan myös nämä yhteisöt, joihin he palaavat. Nämä äh, vastaanottavat yhteisöt saavat myös tukea koulutusta, maanjakoa, hallintokapasiteettia ja tällaista tukea. Näin saadaan loppupeleissä tämä 500 tuhannen ihmisen luku. Mutta kysyjät eivät ole täällä. Onko jollain vielä tähän jotakin, jos ei jaa? Äh, enää Chantal Marinia täällä. Onko hän paikan päällä? Ja seuraava kysymys. Ja Donatella kertoo minulle nyt tästä. Ja selvä. Kiitokset tästä. Äh, äh, ja jos sitten saamme tämän todella vielä kirjallisena, niin se olisi todella hyödyllistä, koska seuraamme tätä tilannetta. Ja sitten seuraava kysymys on seuraava kohta, ja kysymys on metsistä. Se tulee Heidi Hautalalta. Kysytään komissiolta, kuinka on seurattu parlamentin tämän vuoden syyskuun päätöslauselmaa, jossa peräänkuulutetaan komissiolta, tai kuinka komissio seuraa tätä metsäalaan liittyvää toimintaohjelmaa. Heidi, ehkä on parempi, että sinä otat tämän esille. No, no. no kiitos, se oli hyvä esittely. Parlamentti hyväksyi syyskuussa mietinnön, jossa oli kysymys luonnonvarojen avoin ja seurattava käyttö, erityisesti metsät. Ja Silloin pyysimme komissiota tekemään välittömästi tällaisen vaikutusten arvioinnin ja kuulemaan eri osapuolia, jonka kuuluu ennen kaikkea paikalliset ihmiset ja naiset tarvokkeet, tar, tar, tar, tarkoituksena luoda tällainen EUn toimintasuunnitelma metsien katoamista vastaan ja, ja millä tavalla voidaan metsittää uudellaan ja minkälaisia ää, ää, val, tukia tälle on ja, ja millä tavalla esimerkiksi metsihakkuuden yhteydessä rikotaan ihmisoikeuksia. Ja me vaadimme taloudellista ja teknistä tukea tietyille maille, jotta ne voivat äh, tukea omia metsiänsä ja suojella niitä varsinkin kriittisissä ekosysteemeissä. Eli kysymys on hyvin yksinkertainen. Millä tavalla komissio on äh, aikonut äh, noudattaa tätä pyyntöä? Yeah. Don't who is answering. Kuka vastaa? Ilmeisesti ei kuitenkaan Chantal Marie, niin hän ei näytä olevan täällä. Kertoisitteko nimenne? Mrs. Chair, uh, I am not Chantal Marini. Kiitoksia, en ole Chantal Marini, sen olette oikeassa, mutta teen kyllä työtä hänen yksikössään ja erityisesti täällä metsäsektorilla. Komissio on tyytyväinen Euroopan, ja parlament, Euroopan parlamentin päätöslauselmasta koskien tätä avointa luonnonvarojen hallinnointia on kehitysmaissa ja tässä kyseessä ovat metsät. Mitä tulee tähän metsäkatokysymykseen, komissio, pitää, komissio kuten parlamenttikin pitää tätä asiaa kompleksina. Se edellyttää horisontaalista poikkisektoriaalista vastausta metsien tason heikkeneminen ja metsäkato ovat edelleen keskeinen osa komission toimia, kun se pyrkittää täytäntöön panemaan 2030 kestävän kehityksen tavoitteita ja SDG-tavoitteita sekä Pariisin ilmastonmuutossopimuksen sitoumuksia. Kun seurataan tätä tutkimusta vuodelta 2013 arvioidaan EUn osallisuutta kolmansien maiden metsäkatoon ja tämä tutkimus, joka koskee EUn toimi, mahdollista toimintaohjelmaa, joka koskee metsäkatoa, joka julkaistiin vuonna 2018. Komissio pyrkii äh, laatimaan toimintasuunnitelman niin, että voidaan vahvistaa EUn toimia, joilla ehkäistään metsäkatoa ja metsien tason heikkenemistä. Tämä tiedonanto tulee pyrkimään siihen, että voidaan viestiä paremmin jo toteutuneista EU-toimista ja voidaan varmistaa se, että täytäntöönpano ja johdonmukaisuus olemassa olevien toimintapolitiikkojen välinen välineiden välillä paranee ja voidaan paremmin valtavirtaistaa nämä metsän katon välttämispolitiikat kaikkeen politiikan. Komissio on jo laajasti kuullut kumppanimaita, EU-maita ja kansalaisjärjestöjä koskien niitä toimia, joihin, jotka olisi otettava mukaan EUn metsänkaton puitteistoon. DEFCO ja ympäristöpääosastot järjestivät vuonna 2017 konferenssin laittomasta metsänhakkuusta ja metsäkadosta Brysselissä. Aloitamme pian verkossa julkisen kuulemisen ja keräämme näkemyksiä yleisöltä. Tässä kai. Okei, okay. Heidi, on tässä. Selvä. Heidi, ehkä haluat tähän jotakin lisätä vielä. Continue that. Haluaisin vain jatkaa, että olen tyytyväinen saadessani kuulla, että tämä konsultaati avataan pian toivon, että näemme tuloksia tästä työstä vielä tämän lainsäädäntökauden aikana. Aiotteko te, tai onko teillä suunnitelmissa jotain ennen tätä lainsäädäntökautta? Yeah. Um, it's our hope. Äh, toivomme näin. Ja haluan selventää. Odotamme edelleen pääsihteeristöltä vihreätä valoa, jotta voisimme aloittaa työn tästä. Me työstämme tietysti tätä asiaa jo, mutta tässä on joitakin menettelytapoja ja sääntöjä vielä ja meidän täytyy käynnistää tämä tiedonantoa varten tämä tiekartta, joten neljä viikkoa siihen kuluu. Ja kun sitten tiekartta on käynnistetty ja neljän, vuoden, neljän viikon päästä päästään, pääsemme vasta sitten tämän kuulemisen konsultaation aloittamaan. Tavoitteena on, että komission tasolla saamme tiedon annon valmiiksi vuonna 2019 huhtikuussa, mutta saattaa olla tai siis se riippuu siitä, milloin saamme sitten tuota vihreätä valoa. Okei, okay, I think... Selvä. Voimme jättää tämän tähän, Heidi. Sopiko näin? A very brief follow-up question. Is it... Vielä yksi lyhykäinen kysymys. Tämä on kovin mielenkiintoista, koska tietyt jäsenvaltiotkin ovat pyytäneet Amsterdamin julistus kumppanuuden kautta samaa asiaa, kansalaisyhteiskunta myös, joten mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Oletteko te tarkast ajatelleet näitä, tätä pakollista ää, jakeluketjua ää, ja tätä due diligence-varovaisuutta? So no. <laughs> Ehkä riittää vastaukseksi vaikkapa kyllä tai eikin. Meillä on tässä vähän ajasta puutetta. Starting. Olemme aloittelemassa tässä. En oikein, emme voi oikein sanoa vielä, mitä otamme mukaan tähän tiedonantoon, mutta varmasti pohjana on se, mikä on tässä tutkimuksessa. Okay, thank, thank, thank you, thank you. Selvä. Kiitokset äh, Heidi ja muut, jotka ovat äh, kiinnostuneita äh, metsäasioista. Huomenna järjestän tilaisuuden, jossa ovat mukana monet ihmisoikeus asioista äh, äh, kiinnostuneet ihmiset ja äh, siinä puhutaan varmasti myöskin metsästä ja ympäristökysymyksistä. Morning around this topic. Haluaisin mainostaa jotain huomenna aamuksi tästä aiheesta. Kuten muistat, meillä oli hyvin inspiroiva tapahtuma täällä kahvin ja kaakaon toimitusketjusta ja huomenna aamuna sinä ja minä olemme kello 9.30 isänöimässä tällaista tapahtumaa, joka liittyy EUn tuonnin lapsityövoiman käyttöön ja, ja metsien hakkuisiin. Joten tällä kertaa nyt paineistus tulee yritysten tasolta joista tuntuu, että he ovat tällaisten vapaaehtoisten aloitteiden armoilla ja haluavat nyt jotain pakollista. Juuri näin. Pari asiaa vielä, josta haluan muistuttaa kollegoita. Neve tai siis äh, on Voice äh, kansallisjärjestöjen kanssa äh, kello kolmesta kello viiteen äh, ASP3 äh, kerroksessa kokous ja sitten vielä keskustellaan äh, äh, nälästä ja äh, ravinnon puutteesta tällainen keskustelu iltapäivällä. Ehkä tästä vielä lähetän niin sähköpostin, että muistatte nämä kaksi tapausta huomenna. Ähm, mitään muita esille tulevia asioita minulle ei ole annettu käsiteltäväksi. Nyt itse asiassa en nyt ehkä kerro seuraavia, tai ehkä ehdollisena nyt nämä seuraavat kokousajat 3. joulukuuta, 10-13. joulukuuta ja 10. joulukuuta. Ja nämä ovatkin varmistuneet. Yksi on täysin varmistunut, siis 10. joulukuuta 9.30, 21.30. Me keskustelemme Saharov-palkinnosta Afetin kanssa. Kiitokset tästä kokouksesta ja koordinaattoreiden kokous aloittaa aivan pari minuutin päästä. Pari minuutin äh, tauko siis ja sitten sen jälkeen koordinaattoreiden kokous.